Ongelmia edelleenkin on. Haluamme välittää suoraa, selkeää viestiä juuri näistä perusarvoista Ukrainan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia komissio de Gucht. Minä olen täällä listattuna puhujaksi, mutta annan kollega Brokille tämän puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat.